taistella tarttumattomia tautia vastaan kautta maailman. Kiitoksia tästä erittäin hedelmisestä keskustelusta. Kiitoksia komission jäsen. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista keskustelua niin tilastotieteellisesti kuin sosiologisestikin, ja näin voidaan todeta, että 18 puheenvuorosta oli 13 naisia. Ja kun, ainahan kun puhutaan tämän tyyppisistä aiheista, enää tärkeistä kysymystä, niin silloin näyttää siltä, että naiset ovat sitoutuneempia näihin kysymyksiin kuin miespuoliset kollegansa, ja siksi haluan heitä tästä onnitella. Olemme saaneet kaksi päätöslauselmaehdotusta keskustelun lopuksi, ja tästä äänestetään hetken kuuluttua kello 12 eteenpäin. Seuraava. Es la pregunta oral a la... Suullinen kysymys komissiolle koskien EUn poliittista lähestymistapaa ITUN järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa ensi vuonna. Eh, Tämä on suullinen kysymys, joka tulee teollisuus, tutkimus- ja energiavaliokunnasta. Puheenvuoron saa kollega Roil. Hän esittää kysymyksen, jonka on laatinut. Viisi minuuttia. Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvä komissio jäsen, hyvät kollegat. Komissio on esittänyt konseptinsa EUlle ajatellen tulevaa maailman radiokonferenssia 2012. Ja siinä on otettu keskiöön yksi asia, nimittäin se, että hyväksytään se, että jäsenvaltiot ovat riippumattomia jäseniä, mutta monet teemat ovat sellaisia, joilla on suuri merkitys yhteiselle eurooppalaiselle politiikalle. Viittaa muutamaan esimerkkiin, jotka ovat myös konferenssin esityslistalla. Rajat ylittävä koordinointi, taajuus, taajuus ylijäämän yläpäässä tai satelliittinavigointikysymykset, sehän on suuri merkityksellistä meidän Galileo-projektimellemme tai moderni hätävaroitusjärjestelmä ilmaliikenteelle, joka liittyy CESAR-tutkimusohjelmaan yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa. Tai päästöt lyhyen kantaman radiolaitteista mutta niillä on vain pientä rajat ylittävää häiriöpotentiaalia, ja niitä säännellään Euroopan tasolla, lyhyesti sanottuna. Radiotaajuudet, joiden jakamisesta keskustellaan, siellä niillä on suoria vaikutuksia moniin eurooppalaisiin politiikka-aloihin, ne koskettavat yhtenäismarkkinoita, mutta myös tutkimus- ja liikennepolitiikkaa. Jotta kaik, kaik, tässä on siis taustalla radioliikenne, radion viestintäpalvelujen äh, sääntely. Ja tällainen eurooppalainen dimensio tulee tässä kyseeseen, jota ei ole minulle ollut. Ja tässä tulee esille kysymys, miten komissio muotoilee eurooppalaista politiikkaa, kun otetaan nämä neuvottelut huomioon, ja miten otetaan eurooppalainen dimensio? huomioon, ja miten varmistetaan, että näillä alueilla, joissa EU on yksinomaisesti to- toimivaltainen, miten sillä puhutaan yhdellä äänellä. me on sitä mieltä, että äh, moni multilateraalisessa neuvottelussa EU täytyy edustaa yhtenäistä kantaa ja edistää intressejään. Ja kun EUn rooli kasvaa äh, tajuuksien käytön, käytössä, niin suurempi virallinenkin rooli täytyy EUssa olla, EUlla olla itussa. Jäsenvaltioiden kanssa tästä on kiistaa ja sen vuoksi äh, on, täytyy tässä ottaa kantaa, mutta se on tärkeä asia, koska radio, maailman radiokonferenssin seuraavia teemoja jo määritellään, jossa on kyse myös EUn statuksen arvioinnista. Ja yhden asian haluan tehdä vielä selväksi liittyen neuvotteluihin ensimmäisestä radiotaajuusohjelmasta Euroopalle. Oli sellaisia teema-alueita, jotka ovat osassa myös tässä konferenssissa. Yksi tärkeimmistä EU-relevanteista teemoista esillistellä on sellainen, jolla on digitaaliseen toimintaohjelmaan vaikutuksia 800 MHz alueella. Tässä on tärkeä parlamentin kanta, josta oli äänestys 11. toukokuuta se liittyy Hekmarin mietintöön. Sitä täytyy muistuttaa ja ottaa se huomioon. Ei voi olla niin, että pidetään konferenssi ja tätä kantaa ei oteta ollenkaan siellä huomioon. Siitä päätettiin suurella enemmistöllä. Kyse oli siitä, että käsitellään sitä kysymystä, että miten eurooppalainen teollisuus eh, mobiilissa tiedon siirtämisessä, niin miten se liittyy tähän tuo, vähintään 1200 MHz kaistaan ja miten tätä kysymystä voidaan viedä eteenpäin. Ja kun tämän mobiilin tiedonsiirron kysyntä kasvaa, niin siinä tarvitaan avoimia toimia, ei saa olla kilpailuvääristymistä, ei saa olla haittaa uusille toimijoille erityisesti tällä alueella. Haluamme myös varmistaa, että ne, jotka käyttävät taajuuksia, että he voivat edelleen niitä käyttää mutta on tärkeää, että nyt kun on kriisiaika, niin ei puhuta aina siitä, missä on ongelmia, vaan tunnistetaan myös mahdollisuudet, joita eurooppalaiselle taloudelle voi tulla siitä, kun muotoilemme olosuhteet niin, että ne ovat tuottavia ja että siihen voidaan, että ne tuovat esille uutta potentiaalia. Konferenssi on siis mahdollisuus ja pyydämme sitä. Ja se on kysymyksen taustalla, että Euroopan kanta otetaan huomioon sekä virallisesti että sisällöllisesti, kuten kollega varmaankin valaisee tätä kohtaa enemmän, että innovaatiomahdollisuudet niin liittyvä potentiaali taajuusalueella taajuuksien osalta on potentiaalia talouskasvulle Euroopassa ei kannata pelkästään puhua kasvusta, jos sitten ei kasvumahdollisuuksia hyödynnetä konkreettisesti. Ja tästä on tänään kyse. Kiitoksia huomestanne. Kiitoksia. Seuraavaksi komission se Malmström voi vastata tähän kysymykseen. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puhemies. Kiitän ITRE-valiokuntaa siitä, että on tämän asian esityslistalle ja tehnyt tämän kysymyksen. Ensimmäinen kysymys, kaikkein kaksi tärkeintä kysymystä jossa yhteinen ääni EU:ssa on tärkeä, miten koordinoidaan taajuus ylijäämää 800 MHz kohdalla ja miten säädellään näitä lyhyen kantovälin laitteita, jotka vaikuttavat myös radio taajuusliikenteeseen identifiointiin. Molemmista asioista on jo olemassa lainsäädäntöä EU-ssa, kun pannaan merkille se, että yhä enemmän määrin ollaan samaa mieltä itse asiasta ja että valmisteleva tehtävä annetaan tule, niin siksi tässä vaiheessa vielä välttämättä mennä yli käytännön toimien, niin kuin tiedonnossa on ehdotettu. Tässä yhteydessä komissio muistuttaa siitä, että jäsenvaltioilla on velvollisuus täysin olla yhteistyössä, jotta saavutetaan EU-tavoitteita ja pyritään välttämään sellaisia tuloksia, jotka vaikuttaisivat sisäisiin sääntöihin komissio valvoo valppaasti prosessia ja eikä epäröi ryhtyä tarvittaviin toimiin, jos jäsenvaltiot eivät täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Komissio pohtii sitä, että siirryttäisiin ylitämään menettelytavan ja koordinoinnissa mukaan lukien, jos tarvetta otetaan käyttöön neuvoston päätös seuraava seuraavassa konferenssissa tämä tarkoittaa ehkä sitä, että uudelleen tarkastellaan asemaa ja roolia, joka EUlla on itussa. Mitä tulee tulevan konferenssin agenda vuonna 2015. Me olemme laatineet strategiamme ja kertoneet siitä tiedotuksessamme lyhyesti sanottuna, mitä tulee tulevaan politiikkaan langattomassa yhteyksessä, niin komissio on sitä mieltä, että ei tarvitse täsmentää jo nyt täsmällisiä taajuuskaistoja ja, to- ja, ident- ja toimia pikemminkin holistisesti. Me ehdotamme sitä, että olisi yhteinen eurooppalainen ajattelu taajuuksien inventoinnin kohdalla. Se on olennainen osa ehdotustamme. Ehdotamme tätä radiotaajuuspolitiikan ohjelman osana, jota parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tuki. Me uskomme, että on riittävästi lähentyneisyyttä jäsenvaltioiden näkemysten välillä, että ei ole välttämätöntä virallistaa EUn kantaa tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Kiitoksia rouva komissaari. Seuraavaksi alkaa ryhmäpuhujien keskustelu ensimmäisenä. Herra Högmark, kaksi minuuttia EPPstä. Mr. Speaker, Kiitos puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle vastauksesta tähän suulliseen kysymykseen. Haluaisin valottaa kahta seikkaa, jotka ovat tärkeitä nähdäkseni tässä suhteessa. Kun me puhumme taajuuksista, puhumme teleliikenteestä, langattomasta langattomista verkoista, erityyppisistä erilaisista erityyppisistä teknologioista – Tämä on yksi nopeimmin niin kehittyviä alueita maailmanlaajuisesti katsottuna. Puhun maailmanlaajuisesta yhteisöstä, koska kyse ei pelkästään taloudesta, vaan myöskin politiikasta, tiedottamisesta, tiedonvälityksestä, tieteellisestä tutkimuksesta, yhteiskunnasta. Ja on oikeudenmukaista todeta, että tämä on kaikkein nopeimmin kehittyvä alue. Meidän täytyy olla siksi joustavia. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että lähestymistapamme täytyy olla kunnianhimoinen. Meidän täytyy sanoa, että kun kuuntelin, mitä komissaari sanoi, Minulle tuli sellainen mielikuva, että komission pitäisi olla vielä kunnianhimoisempi silmällä pitää tätä tulevaa teleliikennealan konferenssia. Kun teknologia kehittyy niin nopeasti kuin se kehittyy, se tosiasia, että on olemassa kansainvälinen teleliikennejärjestö, joka kokoontui ne, joka neljäs vuosi, muistaakseni, ja tämä on perintöä 20- ja 30-luvulta, silloin kun elettiin aivan eri maailmassa, on tärkeää varmistaa joustavuus. Lisäksi kannattaa mainita, miten tärkeää on avata taajuudetta, koska poliitikot voivat aina sanoa, niin kuin esimerkiksi, että huomispäivä alkaa tänään, mutta tällä alalla tämä on aivan totta, koska teleliikenne kokous 2015, sitä valmistellaan jo tänä päivänä, ja meillä täytyy olla kunnianhimoinen lähestymistapa, jotta voimme tästä konferenssista rutistaan niin paljon kuin vain mahdollista, koska Euroopan täytyy voida olla johtavassa asemassa maailmanlaajuisessa kehityksessä, kun on kyse teleliikenteestä ja langattomista verkoista, koska tämä on tulevan kasvumme edellytys. Ja kun puhutaan velkakriisistä, tässä on meillä edessämme haaste juuri puuttua tähän. Vielä kunnianhimoisempi lähestymistapa, joustavuus ja se, että Euroopan pitäisi päästä kansainvälisesti katsottuna etunenään kaiken kehityksen kärkeen. Tässä pitäisi olla meille tavoite. Kiitoksia, herra Höökman. Seuraavaksi SD-ryhmästä kaksi minuuttia. Rouva Trotman. Merci, Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kysymys maailman televiestintäkonferenssista voi tuntua ihan liian tekniseltä, vähän kuivalta, mutta kuitenkin se li- sitä käytetään valtavasti, älypuhelimia, tarvitaan yhä enemmän taajuuksia mobiililaitteiden kohdalla ja tämä aiheuttaa yhä vaikeampia valintoja. Näitä valintoja, valintoja ei voida tehdä pelkästään teknisesti, vaan meidän lainsäädännön pitää luoda olosuhteet, kehittää uusia teknologioita samalla säilyttäen olemassa olevat käyttötaajot, ajattelen esimerkiksi radiolähetystoimintaa. Mitä tulee tällaisen lopu, äh, rajalliseen resurssiin, niin tapa, jolla käsitellään radiotaajuuskaistaa politiikassa, se vaikuttaa ratkaisella tavalla siihen, miten ja tulevaisuuden sovelluksia kehitetään. Ja tämä maailmanlaajuinen konferenssi asiasta ensi vuonna, joka tulee määrittelemään agendan vuodeksi 2015, sen pitää ehdottomasti saada aikaan eurooppalainen yksimielinen kanta kansainvälisellä tässä yhteyksissä. Haluaisin korostaa, arvoisa komissaari, sitä, että on tärkeää välttämättä koordinoida, kun otetaan kantaa jäsenvaltiotasolla. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta Euroopasta saadaan ehdoton, selkeä päätoimia televiestintäkysymyksissä, koska kyse ei ole vain pelkästään kilpailukyvystä. On kyse erityisesti alasta, joka synnyttää kasvua ja pystyy luomaan työpaikkoja. Tämä viesti meille ST-ryhmäläisille on tärkeä, olemme toistaneet sitä kuukausien, kuukausien ajan. Kuitenkin tämän alan mahdollisuuksia ja tätä kautta voida elvyttää Euroopan tilannetta. Se on ignoroitu. Kuitenkin paljonkin synergiaa voitaisiin saada aikaan muiden sektorien kanssa, viitaan liikenteeseen, avaruustutkimukseen, tutkimukseen. Kyseinen konferenssi liittyy läheiseen yhteyteen kaikkiin keskusteluihin, joita käymme poliittisesti radiotajuuspolitiikasta täytyy saada aikaan inventaari kaikista käyttömahdollisuuksista taajuuksien kohdalla, jotta juuri ö, ö, voidaan kehittää uusia palveluita kaista puhetta. Sitten tärkeä kysymys, interferenssit. Tämä on ollut, mm, ulkoista rajat ovat aiheuttaneet lisävaikeuden EUlla, joka pitää voittaa. Tämä vahvistaa sitä, että täytyy vahvistaa tarvetta harmonisoida ja saada aikaan yhtenäinen vastine EUlta. Me olemme seuranneet jäsenvaltioiden kantojen kehitystä ja alussa koko harmonisaatio-sana ei kestetty. Tehän tiedätte arvoisa komission jäsen, että Euroopan parlamentti seisoo tässä komission rinnalla, jotta voidaan saada aikaan nämä tavoitteet, joista olemme niin paljon täällä keskustelleet. Kiitoksia. Trautman. Kiitokset, rouva Trautman. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä puheenvuoron saa rouva Eek. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia puhemies. Näinä kriisiaikoina meidän täytyy käyttää kaikki käytössämme olevat välineet, jotta voimme tukea kasvua ja tehdä Euroopasta kilpailukykyisen. Tässä yhteydessä tietotekniikka ja kaistakysymys on erittäin tärkeä. Digitaalinen asialista on erityisen tärkeä. Meidän täytyy rakentaa sille markkinat ja taata sellaiset tietotekniset ratkaisut, jotka Euroopassa auttavat meitä pääsemään ulos kriisistä. E-health, e-demokratia, älykäs liikenne, älyverkot ja niin edelleen ovat tärkeitä. Moni tästä on vaikeaa, jotkut mahdottomia saavuttaa, jollemme me varmistaudu siitä, että saamme aikaiseksi säännöskehyksen ja kansainväliset sopimukset, joita tarvitaan, kuten esimerkiksi ITUn radiokaista ähm, sopimus. Toiseksi komissiolla on tässä tehtävä. Sen täytyy varmistautua siitä, että unionin lähestymistapa ja eurooppalainen lähestymistapa on selkeästi esillä ITU-konferenssissa. Nyt on komissiolla ensimmäinen kerta mahdollisuus puhua unionin nimissä näissä kansainvälisissä neuvotteluissa. Me tarvitsemme komissiota edustamaan EU-puitteistoamme. Puhutaan vaikka radiokaista politiikasta, josta äänestimme tässä parlamentissa äh, aiemmin. Se on osa digitaalista asialistaa ja Eurooppa 2020 ohjelmaa, kilpailukykyinen Eurooppa, jota me tarvitsemme niin kovasti. Me jatkamme EU-sääntöjen laatimista tulevina vuosina tällä alalla. Eli meidän täytyy ehdottomasti löytää tapa edetä johdonmukaisesti EU-lainsäädännön ja kansainvälisen sääntelykehyksen välillä. Minä kehotan komissiota ottamaan käyttöön avainstrategiat ja vaatimaan niiden täytäntöpanoa tulevissa neuvotteluissa. Lisäksi edellytän, että komissio voimakkaasti vie eteenpäin avoimuusperiaatetta ja henkilökohtaista koskemattomuutta, aivan kuten Telekom-paketista käy ilmi. Kiitoksia. Kiitokset, rouva Eek. Ja seuraavaksi ähm, herra Lamberts, vihreät, olkaa hyvä. Lamberts, ah, je vous ai pas vu, voilà. Oi, oh, en nähnyt teitä ensin. Taisinpa vahingossa sanoa, että olette nainen. Je vais continuer à partir de, du point où... Euh- Kiitoksia, hyvä Äh, puhemies. Jatkan siitä, mitä Katrin Trautman sanoi. Spektri, aivan kuten Katrin sanoit, on aivan hyvä yhteinen hyödyke, kuten esimerkiksi ilma, vesi ja niin edelleen. Toisin sanoen, meidän täytyy sitä hallinnoida yhteisesti ja julkisin voimin. Toisin sanoen, kukaan yksittäinen henkilö ei voi olla radiospektrin omistaja. Toiseksi jos ollaan sitä mieltä, että se on yhteinen hyödyke ja niukka sellainen, niin sitä tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaalla ja joustavalla tapalla. Meille lähestymistapa on se, että meidän täytyy ymmärtää, mikä sen tämänhetkinen käyttö on. Meidän täytyy siis tehdä inventaario, ei pelkästään sen ö, sijainnista, vaan sen käytöstä. Jos me haluamme katsoa, että sitä, miten paljon sitä käytetään, esimerkiksi 2 prosenttia ja niin edelleen, niin se ei mielestäni ole mitenkään tehokasta käyttöä. Siitä syystä meidän täytyy sitä pyrkiä käyttämään tehokkaasti ja sitä täytyy hallinnoida julkisesti. Viimeiseksi se on yleinen hyödyke, joka ei tunne rajoja. Aivan kuten täällä Lennekin totesi, meidän täytyy yhdistää se Euroopan rakentamisen tulevaisuuteen. Meillä, Euroopan kansalaisillamme, kaikille maillamme on edessämme jäsenvaltioiden egoismi, jossa ne pyrkivät toimimaan omien etujensa mukaisesti todeten, että Euroopalla ei ole siinä mitään asiaa. Meille eurooppalaisille oikea taso, vaikka puhutaankin toissijaisuudesta, on nimenomaan se, että toimitaan eurooppalaisella tasolla. Ja jokaisessa jäsenvaltiossa meidän täytyy pyrkiä pääsemään kansallisen nationalismin ja egoismin yli. Kiitoksia. Monsieur Lambert, excusez-moi encore une fois. Hein? Kiitoksia edustaja Lambert ja anteeksi vielä kerran. Ja nyt sitten seuraavana edustaja Vlasak. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nejprve bych chtěl zdůraznit, že považuji za vys... Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin todeta, että minusta on erittäin tärkeää, että meillä on koordinoitu ja harmonisointi lähestymistapa tähän jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, kun neuvotellaan se ensi vuoden radiokonferenssista ja sen estyslistasta. Meillä pitää olla yhteinen lähestymistapa myöskin mobiiliteknologian tukemisessa, palvelujen tukemisessa ja taajuusylijäämän käytössä 800 megahertsin taajuusalueella. Meidän pitäisi myöskin olla yhtenäinen lentojen hallinnointi ja myöskin yhteinen teknologia 4G-verkoille. Kyseessä on tietenkin on näiden verkkojen nopeus, mutta myöskin samalla pitää katsoa teknologiaa, joka, jota käytetään muun muassa Galileo-järjestelmässä suojana ja muissa navigointijärjestelmissä, radionavigointijärjestelmissä ja lentoliikenteessä. Tärkeitä ovat myöskin älykkäät liikennejärjestelmät, ja tieteellinen toiminta maapallon tutkimisessa on tärkeää, kun tutkimme ilmastonmuutosta. Hyvät naiset herrat, haluaisin todeta, että radiotajuuksien käyttö on yhteiskunnan tärkeä asia. Ja sillä on strateginen ja globaali ulottuvuus. Tämän konferenssin tulokset ovat hyvin tärkeitä tulevan kehityksen kannalta, kun katsotaan laajakaista teknologian ja langattoman teknologian ja palvelujen kehitystä. Ja tämä tietenkin vaikuttaa myöskin ihmisten elämään. Kiitoksia. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Svetová radiokomunikačná konferencia... Puhemies, ITUn radioviestintäkonferenssi helmikuussa 2012 tulee katsomaan tämän hetken radiosääntelyn eri aspekteja, joilla saattaa olla Euroopan digitaaliseen agendaan vaikutusta. Ja tässä oikeastaan osallistuvat ovat EU-jäsenvaltioita ja he esittävät omia prioriteetteja ja etujaan siellä. Ja sitten taas komissio itse ei voi osallistua konferenssiin suorastaan. Heidän pitää tietenkin siinä tapauksessa tukea omia tavoitteitaan jäsenvaltioiden kautta ja löytää oikea kanava tälle. EU keskittyy lähinnä 117 tavoitteeseen estyslistallassa, jos katsotaan tietyn radiotaajuusalueen eh, käyttöä ja laajakaista. Ja 1.4 ja 18 katsovat Galileo-navigointi järjestetään 1.20 myös jossa katsotaan näitä meteorologisia palloja, jotka lähetetään taivaalle. Vaikka EU on 25 asiaa esityslistalla, joten tämäkin on tärkeää, että komissio löytää oikean neuvottelukanavan jäsenvaltion edustajien kanssa konferenssissa, että voidaan katsoa näitä asioita. Ja voimme tehdä päätöksiä myös konferenssissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin olemme päässeet poliittisten ryhmien puheenvuoron loppuun ja ensinnäkin nyt seuraavana puhuu edustaja Tikau, kaksi minuuttia. No, în cadrul conferinței mondiale pentru radiocomunicații a Kiitoksia, puhemies. Todella ITU-konferenssi tulee tekemään merkittäviä muutoksia ja päätöksiä, jotka ovat sitovia myös muille ja Euroopan unionille. Ja siksi tämä vuoden 2012 konferenssi on hyvin tärkeä. Nämä tekniset kysymykset liittyvät poliittisiin tavoitteisiin, talouspolitiikkaan, avaruuspolitiikkaan ja muihin jäsenvaltioidensa etuihin. Näin ollen meidän on oltava aktiivisia näissä neuvotteluissa saadaksemme läpi Euroopan unionin tavoitteita. Meillä on esityslistalla 25 asiaa, kuten esimerkiksi taajuuksien jako, taajuuspolitiikka, siis Galileo-taajuudet, niin että voidaan varmistaa mobiilidatalle kylliksi taajuuksia, samoin nämä lentoliikenneturvallisuus, viestintä, satelliitit, lyhyt, aalto, lähettimet, satamien laitteistot sekä sitten nämä eri tutkat. Todella Euroopan unionin tulisi pyrkiä tähän 2482-2500 MHz taajuuteen ja 960 1164 megahertsiä lentoliikenteelle. Näistähän on keskusteltu juuri lennon johdon tarpeiden osalta. Tämän lisäksi meidän tulisi suojella satelliittinavigointijärjestelmiä, jotka liikkuvat 1164-1250 MHz taajuuksilla. Kyse on siis GPS-stä ja Galileosta. Euroopan unionilla tulee olla sellainen kanta, joka mm, varmistaa äh, satelliittipaikannusjärjestelmien äh, riippumattomuuden. Kiitoksia. Edustaja Tsikau ja edustaja Imbras, minuutti. Hyvät kollegat, tuen esitettyjä kantoja ja uskon, että Euroopan tulisi olla johtavassa asemassa ja luoda näin kaikkein paras ilmasto tietopohjaiselle eurooppalaiselle taloudelle, joka sitten on valmis myös muutoksiin. Jos me haluamme olla talouden johtaja maailmassa, meidän täytyy viedä sisämarkkinat päätökseen ja erityisesti painottaa tietopohjaista yhteiskuntaa ja palvelumarkkinoita. Tästä syystä meidän kannattaa saada yhteinen kanta aikaiseksi tässä asiassa ja kuten tiedätte, konferenssissa ajetaan hyväksyä muutoksia radiosäännöksiin. Komissio varmistaa sen, että Euroopan unionin kanta edustaa myös Euroopan parlamentin kantaa ja että siitä on hyötyä kansainvälisellä näyttämällä. Me tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa, jotta saamme riittävästi radiokaistaa päästäksemme tavoitteisimme. Haluaisin myös painottaa toisiasuusperiaatteen merkitystä. Se on kaikkein tärkein, kun yhdistetään eh, jäsenvaltioiden eri kannat. Kiitoksia. Nyt, hyvät kollegat, olemme eh, spontaanissa puheenvuoroissa. Eli ilmoitettu, että te ole vielä tällä hetkellä, eli ne, jotka haluavat voivat nyt ilmoittautua. Ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin komissiolle ja myöskin kaikkien muidenkin Euroopassa muistuttaa, kuinka tärkeää meillä on, että viestintäteknologian saralla olla huipulla ja päästä jälleen sinne. Ja koska me olemme tietenkin kilpailussa niiden suurten maailman valtojen kanssa tässä asiassa, jotta pitää katsoa, että me myöskin voimme olla ylpeitä meidän tiedostamme ja taidostamme vaikka Galileon alalla. Meillä on monia paikkoja, joissa Galileota on työstetty, myöskin minun kotisotonani Nürnbergissä. Meillä on suurta potentiaalia tieteessä ja tietotaidossa. Me tarvitsemme myöskin tukea, me tarvitsemme myöskin rahoitukseista tukea, että tämä tutkimus jatkuu ja että nämä projektit tulevaisuudessa vahvistavat meidän tilannettamme maailmassa ja se otetaan huomioon. Tämän takia minun pyyntöni, että tehdään yhdessä töitä, että nämä suuret ponnistelut Galileon kanssa, että meillä eurooppalaisessa on oma järjestelmä ja oma riippumattomuus maailmassa, että se jatkuisi. Ja että seuraavassa konferenssissa, maailman viestintäkonferenssissa tämä myöskin olisi kaikkien tukema asia. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt haluaisin tietää, onko muita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron vai annako puheenvuoron sitten komissiojäsenelle? Selvä. Komissiojäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä on todella muuttuva ala, jossa on hyvin paljon potentiaalia. Tämä on hyvin jännittävää mielestäni. Ja kun me katsomme laajakaista taajuuksia, niin nämä maailma muuttuu koko ajan ja etsimme tällä hetkellä mobiililaajakaistalle taajuutta ja tämän vuoden loppuun mennessä saadaan harmonisoitua jo yli 1000 megahertsiä. Mitä tulee 2012 konferenssiin, komissio etsii tällä hetkellä keskusteluyhteyksiä ja tulee muotoilemaan unionin kantaa. Tietenkin voimme pyrkiä puhumaan yhdellä äänellä. Koko radiotaajuus politiikassa otamme Euroopan parlamentin kannat erittäin vakavasti, kun tätä taajuuspolitiikkaa kehittelemme. Ja tämä ohjelma, jonka tulemme ehdottamaan, tulee viemään asioita eteenpäin. Tässä on hyvin monia uusia Euroopan parlamentinkin vastuualueita mukana ja komissio tulee kuuntelemaan neuvostoa ja parlamenttia ja te käytte keskusteluja ja teidän panoksenne tulee olemaan meidän politiikkaa valmistellessamme erittäin tärkeää meille ja me jatkamme todella keskusteluja kanssanne jatkossakin. Ja nyt kiitän teitä kaikkia puheenvuorosta. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Olen saanut myös ehdotuksen tästä kysymyksestä aiemmin keskustelussa, josta keskustelimme. Ja se on tutkimus- ja kehitysvaliokunnalta. Keskustelu päättyy nyt tähän. Äänestykset alkavat hetken kuluttua. Meillä on vielä muutama hetki ennen äänestyksiä. Keskeytämme istunnon.